lipunkirjoitusjärjestelmä Euroopassa. Herra Koh, olkaa hyvä. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin. Puhemies, äh, äh, komissaari miten Weimarista pääsee parhaiten eh, Lissaboniin. Eh, internetistä ei tähän vastausta löydy tänä päivänä. Eh, matkailijoiden tarpeet ovat erilaiset. Toiset haluavat mahdollisimman nopeasti pistetä A pisteeseen B, toiset haluavat matkustaa kestävällä tavalla ja toiset ovat sitten matkailijoina kiinnostuneena, kiinnostunut näkemään ja kokemaan matkallaan jotain tällainen online matka, matka, suunnittelu foorumit tarjoavat hyvin rajallisia vaihtoehtoja tällä hetkellä yhden jäsenmaan sisällä enintään parhaassa tapauksessa. Sen kaikki ihmiset lähtevät hyvinkin mielellään omalla autollaan sitten loppujen lopuksi liikkeelle. Sitä tulee multimodaalinen matkustus ja ovelta ovelle ratkaisu sisältäisi vain yhden, yhden lipun kautta Euroopan on tavoitteena. Me olemme tässä mietinnössäni pyrkineet eh, konkreettisesti eh, vaikuttamaan siihen, että eh, multimodaalisesta matkat, saadaan matkatiedoista, matkasuunnitelmista ja muista oheispalveluista riittävästi tietoja. Matkajärjestäjän pitää tarjota riittävän monipuolista tietoa, joka mahdollistaa valinnan vapauden. <clears throat> matkailijoille pitää olla oikea-aikaiseen matkatietoon. Se on yksi tärkein ensiaskel. Sitä kautta hän sitten äh, äh, äh, erityiset vaatimukset vielä sitten liikuntaesteisille esimerkiksi tai muita erityispalveluja tarjolle. Se kulkee tässä ohella. paikallisten viranomaisten pitäisi kantaa, kantaa vastuunsa myöskin tästä ensimmäisestä kilometreistä talosta matkustavälineeseen ja sitten siellä pää, toisessa päässä taas samoin Äh, juurikaan tällaista ei harrasteta. Äh, äh, kansalliset liikennejärjestelmät ovat hyvin hankalasti yhdistettävissä sitten naapurimaan liikennejärjestelmiin. Tätä kautta ei voi olla tätä multimarisuutta edesauttaa ollenkaan. Se on täysin olematonta, koska tällä oikeusturva puuttuu ja matkailija ei juurikaan halua tällaiselle reissu, tämmöiseen reissuun lähteä meidän pitää tätä multimodaalisuutta korostaa niin, että se tarjoaa sitten eh, kestävät eh, eh, ratkaisut ja, ja ja myöskin taloudelliset ja energiatehokkaat ratkaisut ja samoin myöskin sitten matkailua elvyttävät ratkaisut. Siksi odotammekin komissiolta puitesäädöksiä, jotka sitten kattaisivat tällaisen multimodaalisen, mitä tulee sitten näihin paketti, pakettimaksoihin, matkoihin komission pitäisi siihenkin tarjota ratkaisut. 2020 mennessä ei ole vielä saatu mitään aikaiseksi, jollei nyt aleta lainsäädäntöä sorvata sitten nämä äh, palvelut äh, matkan aikana, silloinkin pitää matkaille saada oikea-aikaista äh, tietoa mahdollisista häiriöistä tai jostakin muista vaihtoehtoisista matkustusmuodoista, jotka, jotka siinä matkan varrella voisivat olla sitten tarjolla. Ja lopuksi vielä haluaisin kiittää varjoesittelijöitäni niin he että tällaisen puoluerajat ylittävän hyvän tuen tälle näille ehdotuksille liikennevaliokunnassa. Nyt voimme sitten vain verrata elinkeinoon varsinaisiin toimijoihin ja EUn komissioon. Ja toiminkin, että, saan tälle tukea täysistunnossa ja kiitän kollegoja ja, ja avustajieni yhteistyöstä. Kiitos. Kiitokset ja seuraavaksi Frunzulika, olkaa hyvä, puhelu, ilman luettelua. Kiitos puhemies. Niin, jäsenvaltioiden täytyy jakaa keskenään tietoja aikatauluista ja luoda tällainen intermodaalinen lippujärjestelmä. Palveluntarjoajien täytyisi käyttää edukseen synergiaa ja tehdä entistä enemmän yhteistyötä tarjotakseen rajat ylittävää matkaa suunnittelua helpommin. Tätä, tässä nyt ei ole oikeastaan päästy eteenpäin jos me emme pääse eteenpäin vuoteen 2020 mennessä, niin meidän täytyy vaatia uutta ö, lainsäädäntöä jotta alueiden välillä ja kaupungeissa saataisiin paremmin tämä matkasuunnittelu palvelemaan kuluttajien tarpeita. Marias, olkaa hyvä. Ja αναβάθμιση των ευρωπαϊκών μεταφορών θα πρέπει Kiitoksia puhemies. Kun puhutaan Euroopan unionin liikenteen parantamiseen, niin sen täytyy perustua matkustajien etuihin. Tarvitsemme eh, uskottavaa tietoa, se on yksi osa tätä asiaa, mutta jotta voisimme perustaa ehm, multimodaalijärjestelmän, eh, meidän täytyy parantaa ja yksinkertaistaa varaus- ja lippujen ostojärjestelmiä internetissä ja kaikkien käyttäjäkategorioiden voi, vo, pitää voida hankkia näitä lippuja, olipa kyse sitten erityisryhmistä, eläkeläisistä, vammaisista, etc. Kun puhutaan matkailusta niin, ja matkailun helpottamisesta, niin varausjärjestelmien tulee olla saatavilla kaikilla EU-kielillä. Ja myös niin, ne perheet tulee ottaa huomioon, joilla on useita lapsia. Viittaan tässä esimerkiksi sellaisiin matkapaketteihin, jotka voisivat tuoda turisteja maihimme. allez monsieur. Okay. Uh, E, poštovana povjerenice bulc e, poštovana predsjednice poštovani kolege najprije bih se Kiitos, hyvä Bulc, hyvät kollegat. Minä haluaisin kiittää Kohia mainiosta yhteistyöstä mietinnön laatimisessa. Vielä täytyy lisää ponnistella, jotta jäsenvaltiot saavat tämän järjestelmän täytäntöönpantua. Me tarvitsemme uuden aikaista IT-teknologiaa, sitähän on olemassakin, ja me, meidän tarvitsemme myös toisia täydentäviä lipujärjestelmiä me voimme luoda uusia työpaikkoja tälle alalle myös. Me voisimme myös säästää energiakustannuksissa ja tämä sitten puolestaan parantaisi kannattavuutta ja myös tietysti vaikuttaisi ympäristökysymyksiin unionissa. Ja tässä on kyse myös unionin kansalaisten oikeuksista siitä, että voi saada yhden lipun käyttöönsä. Thank you very much, uh, Madam President. Kiitos, äh, puhemies. Esittelijä mainitsee, mainitsee äh, nämä äh, yksilölliset autoiluratkaisut Outalama. Ja se on joskus välttämätön pakko, eikä mikä valinta. Jos, jos eh, minä eh, matkan to, toimistoon, niin eh, kolme, kolme, kolme vartin ajomatkan päässä julkisin välineen se menisi monta tuntia. Eli totta kai ja, käytän omaa autoa. Täytyy miettiä sitten erilaista tehokkuutta, kun pyritään saadaan autot tehokkaammiksi ja, ja ympäristöystävällisemmiksi. Mitä sitten tulee rajat ylittävään yhteistyöhön? On maita, jotka, joilla on yhteinen maa, maaraja. Ihmiset siirtyvät maasta, maasta toiseen, toiseen noin päivittäin, miten haluavat. Mutta äh, kannattaa muistaa, että Iso-Britannia on aika lailla melkomoinen saari, saareke. Eli Eli äh, että tällaiset, tällaisten hankkeiden äh, kustannukset varmastikin ylittävät hyödyt iso Britanniassa. Ja Jakovčić, olkaa hyvä. madame la présidente. Eh, poštovana gospođo povjerenice, eh, znam da vam posao nije što ste nam se priključili. Evo. Hyvä. Komission jäsen tehtävänne ei ole mikään helppo. Kiitos siitä, että olitte täällä tähän aikaan illasta. Komission täytyy nyt pyrkiä todellakin saamaan tämä järjestelmä käyttöön Euroopassa. Minä haluaisin kiinnittää huomiota erityisesti seuraavaan, eli matkailuun. Matkailu on monen jäsenvaltion kannalta aivan erityisen tärkeää, varsinkin Etelä-Euroopassa. Ja tässä mielessä, jos me nyt saamme aikaan hyvän lopputuloksen, niin matkailuala tulee kilpailukykyisemmäksi Euroopan unionissa meidän täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota lippujen hinnoitteluun. Lippujen nostaminen on helpompaa verkon kautta. Täytyy kiinnittää huomiota myös julkiseen liikenteeseen ja myös hyvien käytä, hyviä käytänteitä voisimme vaihtaa. Ki- niin, hyvä komission jäsen, olkaa hyvä, mukava kun olette päässyt tänne. President and honorable members, the commission... Kiitos puhemies, arvoisat edustajat. Komissio haluaa kiittää esittelijää TRAN-valiokuntaa aivan erinomaisesta mietinnöstä koska siinä korostuu, korostuu miten tärkeä multimodaalinen matkatieto on, on kaikille Euroopan unionin kansalaisille. Olemme niin ikään yhtä mieltä mietinnän toiveiden kanssa, mitä tulee loppukäyttäjään ja näihin yleisiin hyötyihin. Tämä on digitaali yhtenäismarkkinoiden tavoitteiden mukaista, jos mikä. Me tarvitsemme eh, kaikki mahdolliset eh, tiedot eh, kuljetus- ja liikennetavoitteista ajatellen ympäristövaikutuksia, turvallisuutta ja samoin e-, eurooppalaisen Euroopan kuljetussektorin kilpailukyvyn parantamista työpaikkojen luomiseksi. Tietenkin nämä säännöt pitää sitten sopeuttaa kansalaisten muuttuviin liikkumistarpeisiin, urbaaniin liikkuvuuteen erityisesti ensinnäkin kattavampi multimoraalinen matka, matkatieto tietopalvelut saattavat eh, sisältää sitten paremmat integraatiomahdollisuudet ja enemmän vaihtoehtoja. Tämä tietopalvelu eh, eh, tehostaa kaikkea, kaikenlaista liikenne liikennemuotoja se parantaa matkustajien valinnan mahdollista turvallisuutta. Tämä matkatieto on äh, aivan avainasemassa tässä, koska sitten saa, näin saadaan loppukäyttäjälle täsmällistä ja ajantasaista tietoa, jos ajatellaan puitteita, jolla sitten edesautetaan markkinavetoista alan kehitystä. Liputon matkailu on jo aika pitkälle tässä edennet ihmisestä ihmisille. Pitäisi voida tarjota riittävää ja tarkkaa vaihtoehto-ohjelmaa, jota sitten eivät sido kaupalliset edut, eivätkä, eivätkä muut rajoitukset, eivätkä myöskään maantieteelliset. Niiden pitää olla tasapuolista. Erityisesti tulisi kitkeä tällainen epäasiallinen kilpailu alalta, jos ajateltaan liikennettä, infrastruktuurimekanismeja, jotka voidaan sitten, sitten saattaa paremmalle tolalle julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön kautta. Samaa ei kuitenkaan voida sanoa sitten matka tiedosta, kuten jo mietinnössä ne huomautitte, <clears throat> tämän esteettömyys, laadukkuus ja helposti saatavilla oleva matkatieto loistaa poissaolollaan <clears throat> Äh, äh, ajan, äh, aikataulut, aikataulujen yhteensovittaminen ovat yksi peruskuvia. ITS-direktiivin soveltaminen voisi tarjota komissiolle tässä hyvää mahdollisuuden paneutua tiedon saatavuuteen ja erilaisten olemassa olevien aloitteiden kohentamiseen. Tämä on kulma, kulmakivi, millä, millä voidaan sitten tarjota paremmat palvelut ja luoda sitten tasapuoliset toimintaolosuhteet erilaisille toimille. Komissio on, on tyytyväinen hankkeista, joilla pyritään tällaista matkalipun kirjoittamista tehostamaan rajat ylittävällä tavalla. Samoin sitten, että toimijat, markkinatoimijat voisivat sitten esimerkiksi smart ticketing ja muita, muita palvelumalleja ja toimintamalleja hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Komissio on aivan samalla, samaa mieltä parlamentin kanssa, että kaikki informaatio on räätälöitävä kaikkien matkailijoiden tarpeita vastaavaksi, mukaan lukien liikuntaesteiset me peräänkuulutamme avoimia markkinointiolosuhteita ja, reiluja tasapuolisia markkinoille pääsymahdollisuuksia. Samoin sitten loppukäyttäjän oikeuksien yksityisen suojan ja muiden oikeuksien turvaamista. Tämä on lopulta sitten tuo hyvän palvelun tai tekee mahdollisuuden siihen mitä sitten tulee multimodallisuuteen, me parhaillaan pohdimme komissiossa vaikutusten arviointia tälle saralle sen varmistamiseksi, että kaikki matkailijat voisivat tasapuolisesti hyötyä oikeuksistaan. Kiitoksia.